sarjota, joka on vielä äh, tänne, tänne loppuun saakka jäänyt. Ja seuraava istunto on huomenna 26. Äh, lokakuuta kello 831 11-13.30. Ja pöytäkirja on julkaistu, se on löydettävissä Euroopan parlamentin web-sivulta. Ittyy hyvää yötä kaikille ja kiitän myös tulkkeja.